Tavoitteena tietenkin on moderni käyttäjäystävällinen digitaalinen markkina, yhtenäismarkkina-alue Euroopassa. Kiitän. Kiitoksia kovasti komissaarille. Tämäkin keskustelu saatiin näin muodon päätökseen. Äänestys toimitetaan huomenna kello 12. Seuraava istunto alkaa huomenna kello yhdeksältä ja kestää kello 14. Ja ohjelma esityslista löytyy Euroopan parlamentin verkkosivulta. Ja lopuksi haluaisin vielä kiittää teitä siitä, että jaksoitte olla täällä niin myöhään. Kiitos myös tulkeille ja tähän istuntomme päättyy.